tästä asiasta toimitetaan huomenna. Ja istunto jatkuu huomenna torstaina 19. tammikuuta kello yhdeksältä. Silloin jatkamme kahteen asti ja sitten kolmesta neljään vielä. Esityslista on saatavilla